keskustellaan Tajikistanista ja mielipidevankien tilanteesta. Ja annamme heti puheenvuoron kysymyksen esitelle ensin Hautala. Hyvä puhemies. Tajikistan on kaikkein köyhin viidestä Keski-Aasian valtiosta ja meidän täytyy jatkaa sen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen tukemista. Meidän täytyy kuitenkin muistuttaa tuota maata myös niistä velvollisuuksista, jotka syntyvät kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen nojalla, eli että sen täytyy pohjautua yhteisiin arvoihin. Ja sikäli kun tiedän, juuri eilen ihmisoikeusvuoropuhelu Tajikistanin ja EUn välillä käytiin. Parlamentti halusi, halusi välittää jo silloin tuohon vuoropuheluun voimakkaan viestin. Voimme todeta, että ihmisoikeustilanne on vakaasti huonontunut. Erittäin sortava lainsäädäntö otetaan käyttöön, erityisesti sitä, joka koskee julkista kokoontumista, joka kohdistuu erityisesti kansalaisjärjestöihin. Siinä myös on otettu käyttöön lakeja, jotka kohdistuvat juristeihin ja heidän riippumattomuuteensa. Poliittiset vangit tuomitaan poliittisista syistä. Ja meidän täytyy pyytää näiden henkilöiden vapauttamista. Me emme saa myöskään hyväksyä terrorismin torjuntaa syyksi, joka tietysti on tärkeä syy sinänsä, mutta sitä ei saa käyttää väärin niin, että sorretaan oppositiopuolueita. Siitä syystä meidän täytyy tukea rauhanomaisen puolueiden toimintaa ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuutta toimia. Seuraavaksi edustaja Corrao. Grazie, presidente. Kiitoksia. Itse olen katsonut, mikä nyt on Tajikistanin tilanne. Olin siellä vaalitarkkailumissiolla viime vuonna. Ja on selvää, että nyt puhutaan maasta, joissa on totalitäärinen järjestelmä ja siellä sorretaan poliittisia puolueita, oppositiota ja mahdollisuudet yhdistyä ja arvostella hallitusta ovat aika rajalliset. Lisäksi meidän täytyy todeta, että meillä on kumppanussopimus Tajikistanin kanssa vuodesta 2009, ja siinä on ollut tavoitteen, tavoitteita, ja vuodet ovat kuluneet, mutta tavoitteita ei ole saavutettu ei oikeastaan millään tasolla. Siellähän oli kansanäänestys perustuslaista 22. toukokuuta, mutta presidentti vain sitten poisti mandaattien rajat ja hän haluaa sitten, että hänen pojastaan tulee seuraava presidentti. Meidän pitää nyt toimia, kun ajatellaan nyt näitä mielipidevankeja, ja meidän täytyy puhua näistä kovaan ääneen, koska meillähän on hyvät kauppasuhteet tämän maan kanssa. Seuraavaksi Tanak. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aivan kuten monissa Neuvostoliiton irtautuneista valtioista, Tajikistan on joutunut tilanteeseen, jossa kansalaissota on äh, johtanut satojen tuhansien kuolemaan ennen kuin rauhansopimukset tehtiin vuonna 1997. Siitä lähtien presidentti Ramon on ollut virassa ja hyvin pitkälti monet ongelmat ovat seurausta kansalaissodasta, koska Ramon on nyt jo neljättä kauttaan presidenttinä ja hän on saanut mahdollisuuden olla uudelleen vaaliehdokkaana ja aivan rajoitta. Tämä aiheuttaa valtavasti jännitteitä poliittisen opposition kanssa. Samalla kohdistetaan sortotoimenpiteitä journalisteihin ja muihin. Luettelo on valtavan pitkä. Tajikistan on täyssodassa Venäjän kanssa. Tajikistan on myös täysin riippumainen niistä rahoista, joita Venäjällä työskentelevät tajikistanilaiset lähettävät takaisin. Se ei ole todellakaan siirtymässä kohti demokraattista hallintoa. Edustaja Pantseri. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Vuosi sitten Euroopan parlamentti oli puhunut näistä tapahtumista, jotka liittyivät parlamenttivaaleihin Tajikistanista. Ja tämän vuoden toukokuussa kansanäänestyksessä muutettiin perustuslakia ja poistettiin näiden mandaattien rajat. Ja presidentti voi jälleen hakea presidentin virkan. Hallitusta ei tällä hetkellä oikein voi arvostella. Ja tällä päätöslausamalla Euroopan parlamentti vaatii, että maassa noudatetaan ihmisoikeuksia. Ja olemme ottaneet esiin kauppasopimukset. Niihin nyt pitää yhdistää selkeitä ehtoja, jotka ovat sananvapaus kansalaisaktivistien osalta. Ja tämä on nyt meidän tehtävämme tämän maan osalta. Edustaja Kela. President, uh, commissioner. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Kuusi vuotta sitten Euroopan unionin ja Tajikistanin välillä solmittu kumppanuussopimus astui voimaan. Kyseessä ei ollut vain talouden yhteistyösopimus ja kauppasopimus, vaan artikla 2 korostaa sitä, että demokratian ja perusoikeuksien perusperiaatteen täytyisi olla vallalla sekä sisä- että ulkopolitiikassa. Tällä hetkellä erittäin huolestuttavia merkkejä on tullut opposition edustajien ahdisteluista ja sorrosta. Tämä kulminoituu siihen, että kaksi opposition johtajaa tuomittiin elinkautiseen hiljattain. Olemme huolissamme siitä, että systemaattisesti lakimiehiä pidetään erityisesti niitä, joita valtion syyttömät ihmiset ovat käyttäneet puolustusasianajinaan. Kidutusta on ilmeisesti käytetty. Ymmärrän poliittiset taloudelliset tosiasiat, mutta meidän täytyy yhdistää toimintamme perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Siksi vetoan, että ulkosuhdehallinto valvoo oikeusvaltion periaatteiden toteutumista erityisesti äm, kokoontumis- ja poliittisten oikeuksien toteutumista. Kiitoksia. Sanchez Calentein. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin geostrategisia etuja tällä alueella, mutta missään tapauksessa se ei ole peruste sille, että voimme tukea tämän maan hallitusta, koska meidän täytyy, se merkitsi sitä, että me tuomitsemme nämä tämän maan kansalaiset. Hallitus on ahdistellut oppositiosta ja systemaattisesti rikkonut ihmisoikeuksia. EUn ja Tajikistanin välisissä suhteissa täytyy noudattaa kestävän kehityksen periaatteita, naisen aseman ja kansalais- ja yhteiskunnan aseman on tuettava. Meidän täytyy keskittyä myöskin sosiaaliseen kohesioon ja meidän täytyy päästä eroon tästä väkivaltaisesta ääriliikehdinnästä. Muuten väkivalta ei koskaan tule loppumaan. Meillä on nyt vastuu muuttaa sitä roolia, joka EUlla on maailmassa. Meidän täytyy olla johdonmukaisia ja Tajikistan ei ole pelkkä nappula pelilaudalla geostrategiset aspektit eivät saa johtaa suhteitamme tähän maahan. Edustaja Kiutsuk. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Yhä syvenevät taloussuhteet Tajikistanin kanssa ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionille. Tajikistan on tärkeä kumppani EU äh, Keski-Aasian strategiassa. Sen tavoitteena on viedä eteenpäin kauppaa ja yhteyksiä tuon alueen kanssa. Kolmanneksi Tajikistan on tärkeä liittolainen, kun torjutaan fundamentalismia ja terrorismia, vaikka maa on pyrkinyt löytämään demokraattisen identiteettinsä 26 vuoden ajan. Ihmisoikeustilanne on yhä pahenemaan päin. Siellä painostetaan liberaali, liberaaleja henkilöitä, kuten myöskin äh, joukkotiedotusvälineitä, kansalaiset, järjestöt, jotka toimivat äh, näillä aloilla, joutuvat myös soron kohteeksi lakimiehet, journalistit, ihmisoikeusaktivistit ovat usein vangittuina. Vetoan Tajikistanin viranomaisiin, jotta nämä välittömästi vapauttavat kaikki poliittiset vangit, kunnioittavat kansainvälistä lainsäädäntöä ja takaavat perusoikeudet. Sitten poliittisten ryhmien edustajat kansanpuolueesta Stetina. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Vuonna 1992 Tajikistanin sisällissota päättyi. Se jätti noin 30 000 orpoa. Muistan tämän erittäin hyvin, sillä 90-luvun lopulla minä tein dokumentin heistä. Nämä lapset ovat nyt kasvaneet aikuisiksi. Pystyvätkö he elämään sellaisessa maassa, joka on vapaa? Vapauksen suhteen heidän maansa ei pärjää kovinkaan hyvin mukaan ottava avoin poliittinen kenttä on aivan vieras käsite maassa. Näemme, että poliittisesti motivoituja pidätyksiä ja syytöksiä on tehty Abu Bakr Aziz Zaevia vastaan ja muita opposition edustajia vastaan. Euroopan unionin ja Tajikistanin välinen kumppanuussopimus toteaa, että ihmisoikeuksien vapauksien tukeminen on tärkeä osa sopimusta. Tätä puitteistoa pitäisi siksi käyttää nimenomaan epäoikeudenmukaisesti vangittujen ihmisten auttamiseksi Tajikistanissa. Seuraavaksi SND-ryhmästä Lauristin. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. On surullista todeta, että Tajikistan on todellakin yksi kaikkein köyhimmistä kommunismin jälkeisistä maista. Ja viimeisten vuosien ajan se on mennyt vieläkin enemmän taaksepäin totalitariseen ilmapiiriin. Olemme antaneet sille avustavan käden, mutta emme saa kuitenkaan sulkea silmiämme siltä, että oikeusvaltion kehitys on pysähtynyt – on tärkeää, että valtiossa ei olisi poliittista sortoa, mutta sitä Tajikistanissa on. Ja ne, jotka ihmisoikeuksia puoltavat, joutuvat sorron kohteeksi. He, mm, perustavanlaatuisen oikeus pitäisi taata oppositiolle. Meidän päätöslausemme on tässä suhteessa erittäin oleellinen. Siinä painotetaan myös sitä, että vaikka ymmärrämme, että olipa taistelu terrorismia vastaan ja fundamentalismia vastaan tärkeä, se ei kuitenkaan merkitse sitä, että sen pitäisi olla jonkunnäköinen tekosyy sille, että ihmisoikeuksia sortavat ja tyrannimaiset menetelmät olisivat oikeutettuja opposi, oppositiota vastaan. Niin että toivomme, että vuoropuhelussaan Tajikistanin kanssa Euroopan unionin edustajat seuraavat näiden oikeuksien täyttymistä Tajikistanissa. Sitten esr ryhmästä Gerikke. Kiitoksia, puhemies. Tajikistan on köyhä maa Aasiassa ja se on riippuvainen Kiinasta ja Venäjästä. Kumppanuussopimus, jonka, jota EU on tarjonnut, se on ihan reilu 250 miljoonaa euroa rakenteiden edistämiseen vuoteen 2020 mennessä. Ja EU tällä hetkellä on kolmanneksi suurin kauppakumppani Tajikistanille ja on paljon muutakin, jos kumpikin osapuoli hyväksyy säännöt. Ja HCR on ärtynyt Tajikinin tapahtumista ja meidän täytyy puhua näistä asioista suoraan. Puolueiden kieltäminen ja niiden johtajien vangitseminen, uskonnonvapauden rajoittaminen, se ei käy laatuun. Se ei sovi Euroopan arvoihin. Jos ajatellaan vaikka saksalaista kristittyä vähemmistöä, meidän täytyy muistaa historia ja täytyy todeta heille, että Eurooppa on heidän puolellaan. Mutta yhteistyötä Euroopan kanssa voi olla ainoastaan, mikäli demokraattisia periaatteita ja ihmisoikeuksia noudatetaan Tajikistanissa. Kiitos. Kelli arvoisa Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että tekstin laatijat ovat erittäin hyvin kuvanneet sen, mitä Tajikistanissa tällä hetkellä tapahtuu, erityisesti viime vuosina tämän hetkisen presidentin hallituksen alla. Meidän pitäisi luonnollisesti tehdä Tadjikistanin kansan kanssa yhteistyötä, mutta meidän täytyy myöskin painostaa maata jotta uudistuksia tehtäisiin erityisesti opposition suhteen uudistuksia tarvitaan. Ymmärrämme, että terrorismia ja korruptiota täytyy vastustaa, mutta tätä taistelua käytetään maassa tekosyynä pidättää opposition jäseniä. Me tarvitsemme uusia sääntöjä, jotta voimme suojata ilmaisunvapautta, ja meidän täytyy puolustaa ihmisiä ja ajaa hallitusta vapauttamaan vangitut henkilöt. Edustaja Frunzulika. Presidente, dear colleagues, commissioner. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komissaari. varmasti haluamme vahvistaa taloudellista poliittista yhteistyötä Tajikistanin kanssa ja haluamme Keski-Aasian maiden kanssa saada aikaiseksi kestävän yhteistyön, mutta suhteissa Tajikistanin kanssa täytyy olla etusijalla myöskin meidän perusarvomme, vapaus ja ihmisoikeudet. Siitä syystä meidän täytyy vaatia sitä, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan. Me emme voi sulkea silmiämme jatkuvalta pidätysten määrän lisäämiseltä ihmisiä, joita syytetään poliittisesta toiminnasta, jotka ovat oikeasti vangittuja poliittisen toimintansa vuoksi. Internetin vapaus, lehdistön vapaus, uskonnonvapaus, kokoontumisvapaus, kaikki nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Ihmisten tulee kyetä toimimaan pelkäämättä pidätyksiä. Euroopan unionin täytyy ehdottomasti puuttua tähän asiaan, hyvä komissaari. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Kukan. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, puhemies. Olemme kuulleet huolestuttavia uutisia siitä, että opposition jäseniä ja asianajajia on pidätetty Tajikistanissa – päätösasemassa todettu, että nämä vangit on vapautettava. EU on investoinut ihmisoikeusvuoropuhelun Tajikistanin kanssa ja tämä pitäisi johtaa siihen, että maassa käynnistetään uudistuksia. Tämä koskee erityisesti riippumatonta tuomioistuinta, jossa asianajajat voivat edustaa vapaasti asiakkaitaan tuomioistuimissa. Ja ainoastaan jos syytteet ovat uskottavia, niin kaikilla kansalaisilla on oltava oikeus oikeudenmukaisiin tuomioistuinkäsittelyihin. Arvostan oikeusasiamiehen työtä. Se on valvonnut ihmisoikeustilannetta tässä maassa, mutta paljon työtä vielä on tehtävä. Kiitos. Marias. Edustaja Marias. Señor presidente, Το Τατζικιστάν είναι ένα Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Tadjikistan on erityisen köyhä maa, jossa kansalaisia sorretaan säännöllisesti. Kansalaisyhteiskunta on hallituksen kohteena ja myöskin kristitty väestö kärsii sorrosta. Euroopan unionin täytyy vaatia, että demokratia palauttaa maahan ja että oikeuksia, monipuolen järjestelmää ja ilmaisunvapautta kunnioitetaan. Meidän täytyy seurata näitä uudistuksia ja meidän täytyy tarkkailla, onko maassa todellisuuksia mahdollisuuksia luoda poliittisia puolueita. Meidän täytyy myöskin valvoa, tapahtuuko ihmisoikeusrikkomuksia. Euroopan unionilla on mahdollisuudet tätä valvontaa harjoittaa ja myöskin painostaa Tadžikistania. Kiitoksia. Edustaja Polčák. Uh, Kiitoksia. Mitkä ovat Tajikistanin pääpiirteet tällä hetkellä? Siellä pidätetään ihmisiä, ihmisiä katoaa, köyhyyttä, ihan mihin vain katsottekin, jopa kidutusta. Oligarkit ovat vallan kahvassa kiinni. Alueet eivät ole yhtenä, yhdenvertaisia valtiossa. Kaikki tämä osoittaa Tajikistanin todelliset kasvot. Euroopan unionilla on sopimus Tajikistanin kanssa ja tuolla sopimuksella on strateginen merkitys, mutta haluaisin kuitenkin tietää, että voidaan pakko tämän sopimuksen nimissä kieltää kaikkein perustavanlaatuisimmat ihmisoikeudet. Nämä asiat, jotka mainitsin, voimmeko hylätä ihmisoikeudet tässä maassa vain siitä syystä, että sen strateginen merkitys on niin suuri? En usko. Edustaja Dorfman. Grazie, presidente. Selbstverständlich Tietysti tuen kaikkia huomioita, joita kollegat ovat täällä tehneet. Tajikistan on saatava demokratian tielle Kysehän on maasta, jolla on tuhannen kilometrin raja Afganistanin kanssa. Mutta haluaisin nyt esittää menettelytapaan liittyvän kysymyksen. Kun nyt käyn läpi tätä päätöslausumaa, niin en näe, mikä tässä olisi kiireellistä. Kaikki tapaukset, joista on puhuttu, ovat kuukausia tai vuosia vanhoja. Olen seitsemän vuotta ollut Keski-Aasian valtuuskunnassa ja olen Tajikistanin ystävyysryhmän puheenjohtaja, olen tavannut maan presidentin, mutta kuitenkaan ei ole mitään mahdollisuutta, että olisi voinut vaikuttaa tähän päätöslauselmaan. Ja täällä Euroopan parlamentissa pitää nyt miettiä, mikä on oikeasti kiireellinen asia ja missä asioissa näiden valtuuskuntien pitäisi olla mukana näiden päätösasemien laatimisessa, jotta mukana on ihmisiä, jotka todella tuntevat nämä maat. Eli pyytäisin tätä, ja jos valtuuskunnilla on, halutaan, että niillä on merkitystä tässä talossa, niin niiden pitäisi olla mukana tässä työssä. Kiitos. Castaldo. Edustaja Castaldo. Grazie, grazie president. Kiitoksia paljon, puhemies. Kiitoksia. Tajikistan on tänä päivänä tilanteessa, joita nähdään usein entisen Neuvostoliiton tasavalloissa – Oppositio on nujerrettu ja maassa valitsee miltei sisällissota islamististen, fundamentalistien ja hallituksen välillä. Sisäinen turvallisuus uhkaa, joka myöskin tulee Afganistanasta käsin, on johtanut siihen, että maan turvallisuus on pahasti varannettuna. Hallitus on ryhtynyt sortamaan oppositiota ja ihmisoikeusaktivisteja Lakimies ja ihmisoikeusaktivisti, joka hyvin tuntee lain kiemuratta, ei voi sallia tällaista epäreilua sortoa, joka kohdistuu islamistiseen puolueeseen. Puolueen kannattajia on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mahdollisuutensa on tuhottu, eikä ole myöskään oikeudenmukaista tuomioistuin käsittelyä. Kumppanussopimus, joka on olemassa Tajikistanin kanssa, sen äh, ihmisoikeuslauseke pitää nyt ottaa käyttöön ja kumota sopimus. Kiitoksia. Äh, edustaja Castaldo, seuraavaksi komission jäsen Stylianides. Dear President, dear colleagues. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Tällä hetkellä me olemme voineet todistaa erittäin haastavaa ihmisoikeusloukkausten sarjaa Tajikistanissa. Joita myönteistäkin kehitystä on tapahtunut viime vuoden aikana. Esimerkiksi pidämme hyvänä sitä, että ihmisoikeusasiamies on aloittanut tehtävänsä. Kuitenkin olemme erittäin vakavasti huolestuneita suuresta joukosta asioita. Kaikkein päällimmäisin huoli liittyy poliittiseen osallistumismahdollisuuteen ja poliittisten vankien tilanteeseen. 29. syyskuuta 2015 islamistanin puolue Tajikistanissa katsottiin terroristijärjestöksi, terroristijärjestöksi ja laittamaksi puolueeksi ja sen johtajat pidätettiin. Euroopan unioni silloin antoi lausuman, jossa vaadittiin sitä, että hallitus osoittaisi pidättäväisyyttä. Lisäksi sanomme maan hallitukselle, että olisi tärkeää pitää yllä perusoikeuksia mukaan luettuna oikeutta oikeudenmukaiseen tuomioistuin käsittelyyn myöskin silloin, kun on kyse turvallisuusoperaatioista. Toivottiin hallitukselta maltillisuutta. Tajikistan on kuitenkin tuominnut 13 puolen johtajaa, IRPTn johtajaa vankeuteen. Kaksi näistä vankeusrangaistuksista on elinkautisia, ikävä kyllä. Annamme erittäin kriittisen lausunnon asiasta ja totesimme, että tuomioistuin käsittelyt eivät olleet avoimia ja niissä loukattiin syytetyn oikeutta saada oikeudenmukainen käsittely. Tämä ei vastaa Tajikistanin sitoumuksia kansainvälisen lain valossa. Kansainvälisen oikeuden valossa. Muistutuimme Tajikistanin hallitusta siitä, että täytyy olla selkeä, selkeää näyttöä ennen kuin ihminen tuomitaan ja että syytetyillä täytyy olla oikeus puolustautua avoin ja kaikki mukana ottava lainsäädäntömenettely auttaa torjumaan poliittista ääriajattelua ja ekstremismiä. Useissa korkean tason kokouksissa hiljattain olemme huomauttaneet tästä asiasta. Presidentti Lahmon vieraille Brysselissä joulukuussa 2015. Lisäksi myöhemmin ministerikokouksessa 2015 vuonna niin ikäinen huomautettiin näistä asioista usean otteeseen mukaan luettuna tänään EU-Tajikistan ihmisoikeusvuoropuhelua on käyty. Tämä vuoropuhelu on keskeytetty näistä syistä. Tajikistanin hallituksella on ollut sellaisia toimia, jotka aiheuttavat suurta hallaa Tajikistanin oikeusjärjestelmälle. Tämä ei ole kenenkään etujen mukaista, eikä meidänkään etujen mukaista. Me pyrimme politiikallamme aikaansaamaan poliittista vakautta ja taloudellista vaurautta maassa. Euroopan unioni on jatkossakin erittäin tärkeä kehitysyhteistyön kehitysyhteistyöavun antaja Tajikistanissa ja Keski-Aasiassa jatkossakin aiomme pitää ihmisoikeuksia ja vankien oikeuksia, mielipidevankien oikeuksia tärkeässä asemassa istuslistallamme. Euroopan unioni on valmiina tekemään yhteistyötä Tajikistanin kanssa, kun se pyrkii puuttumaan näin tärkeisiin huolenaiheisiin. Kiitoksia. Grazie, komissario. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Tämän keskustelun päätöksessä oli saanut seitsemän päätöslauselmaesitystä.